esittämään ajatuksensa. Ensimmäisenä edustaja Sobrat, yksi minuutti. Sanoin, että tiukasti yksi minuutti. Puhemies, nuori mies Nimri tuomittiin kolman tuomioon. Hänet piti mestata miekalla ja sitten hänet piti vielä, vielä ristiinnaulata. Näin Saudi-Arabian tuomioistuimen päätös nyt tämä. Vuonna 2012 hän kuitenkin oli se 18-vuotias, hän oli alaikäinen, hän kuuli Shia-opposition. Se kirjoitus, jonka uhriksi tämä nuori joutui rikoksen vuoksi, jota hän koskaan ollut tehnyt, on ja myös niin kammottava asia, hän myöskään sanoo oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tässä päätöslauselmassa Olemme onnistuneet suuren konsensukseen, olen iloinen siitä. Kiitän muiden ryhmien kollegoita, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä tätä tekstiä laadittaessa. Teksti on hyvin tasapainossa. Siinä ei haluta tuomita koko maata, vaan pikemminkin halutaan puuttua näihin käytänteisiin, jotka ovat mukaan hyväksyttyämpiä siksi, että Saudi-Arabia kuuluu kansainväliseen yhteisöön. Saudi-Arabia on merkittävässä asemassa monien teknologian tuotteiden suhteen ja meidän ei täytyy varmistaa, että tilanne ei entistäkin pahene. Seuraavaksi Chanok, yksi minuutti. Puhemies, traaginen ironi, äh, kun Saudi-Arabia on nyt päässyt ihmisoikeusneuvoston YK on edustettuna ja samanaikaisesti äh, nuori on tuomittu protestoinnista kuolemantuomioon. Teksti keskittyy Ali Mohamed Al-Nimrin tapaukseen, mutta eilen saimme tietoja toisesta teini-ikäisestä Almar Huunista, jolla on samantapainen kohtalo edessään. Al-Nimr on vankilassa. Hän on ollut siellä pidätyksestään lähtien. Hän oli silloin vain 17-vuotias ja hänellä on mestausuhka päällä. Kyse ei ole pelkästään oletetusta rikoksesta, vaan myös Saudi-Arabian heimosodasta. Al-Nimr on Shia-alueelta ja hänen setänsä on merkittävä shia oppinut. Almarhun on myös shia. Tämä tapaus on järkyttävä, mutta nämä ovat vain kaksi tapausta pitkässä ihmisoikeusrikkomusluettelossa Saudi-Arabiassa. Rikosoikeusjärjestelmä mahdollistaa tällaiset tapaukset. Vetoan Saudi-Arabian kuninkaaseen, jotta hän armahtaa Al-Nimrin ja Al-Marhunin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Riis. Yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Nimri on, on 17-vuotias tässä kuvassa, miltei lapsi. Hän oli malli mallioppilansa. Hän piti, opiskeli mielellään, hän pyöräili, hän matkusti mielellään, hän nautti vapaudestaan. Hän kukoisti. Kuten tuhannet nuoret, jotka ostavat arabi kevääseen. Hän vuonna 2012 marssi kaduilla. Hän ei pystynyt nauttimaan tästä kevästä. Hänet pidätettiin. Hänet, häntä pidettiin eristettynä ja hänet kiirutettiin, jotta hän tunnusti. Ja neljän vuoden ajan he ei voinut tavata perhettään ja hän menetti samalla nuoruutensa. Nyt hän on nuori mies, joka on tuomittu kuolemaan että saadetaan pelottaa tänään tai huomenna, kukaan ei tiedä milloin. Kyse on ihmisoikeusloukkauksista Saudi-Arabiassa. Nyt kohta päätän puheenvuoroni. Saudi-Arabia on päässyt Genevessä ihmisoikeustuomioistuimen puheenjohtajaksi, ihmisoikeuskomission puheenjohtajaksi kaikkein korkeimpaan tehtävän. Nyt meidän täytyy vedota kuninkaaseen, jotta hän armahtaisi Al-Nimeren. Seuraava allekirjoittajan edustaja Kora, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Saudi-Arabia ja ihmisoikeudet. Me puhumme jälleen kerran tästä aiheesta ja tämä on todellakin jotain sellaista, mikä osoittaa, miten johdon, epäjohdonmukaisesti me toimimme Euroopan unionina. Saudi-Arabia on meille kumppani. Se on maa, jonka kanssa meillä on hyvät suhteet, maa, jota me emme haluaisi tuomita. Kuitenkin se on maa, jossa todellisuudessa tapahtuu todella vakavia ihmisoikeuksien rikkomuksia. Mutta siitä huolimatta täällä kuitenkin puhutaan vain siitä, että tapahtuu kolman tuomioita ja mitä sitten tapahtuu. Tämän maan suhteellisesti nimitetään ihmisoikeuksien komitean puheenjohtajaksi ja kun Englannin pääministeri kysyi, hän ei tiedä, mitä sanoa tähän asiaan. Me siis tuomitsemme mutta kuin tuomissa säännöllisesti. Meidän pitäisi noudattaa johdonmukaisen lähtökohtia Sodarabian tapauksessa. Sodarbia on maa, joka täytyy tuomita, jolle pitää määrittää seuraamuksia. Edustaja Howard. Alian Nimre, was arrested. Alian Nimre pidätettiin sen takia, että hän oli osa arabikevättä. Hän ei saa kuolla, häntä ei saa mestata. Kyse on järkyttävästä tavasta kuolla. Ja jos Saudi-viranomaiset eh, eivät salli rauhanomaista mielenosoittamista, niin se on sitä vielä enemmän. Nyt Saudi-Arabia rikkoo oikeudellisia velvoitteitaan, velvoitteitaan YK on lapsen oikeuksien yleissopimuksen näkökulmasta. Euroopan unioni vaatii kuolemantuomion eh, täytäntöönpanon keskeyttämistä. Alian Nimr tulee Shia oppineen perheestä ja toisinäyttelijöiden perheestä. Euroopan unioni ja Sauri-Arabia sanovat tekevänsä yhteistyötä terrorismin taistelussa ja Euroopan parlamentti on, on ollut sitä mieltä, että täytyy toimia ihmisoikeuksien mukaan. Tämä poika on tuomittu terrorismista, todistusaineisto on saatu kiduttamalla tunnustuksen muodossa. On ällöttävää, että omani, oman maani hallitus tukee tällaisia yksiköitä Saudi-Arabian äh, vankilassa, jossa kuolemantuomioita pannaan täytäntöön. Me haluamme hyvät suhteet Saudi-Arabian kanssa, mutta nyt täytyy kysyä, onko Ali al-Nimrin kohtelu äh, sen mukaista, äh, mitä me haluamme suhteeltamme. Jos nämä lupaukset tarkoittavat yhtään mitään, niin Alin henki täytyy säästää. Ali on ollut lapsi, annetaan hänestä kasvaa mies. Zidehovski, Edustaja Zdehovski, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, komission jäsen. Tämä teksti jälleen kerran huomauttaa ihmisoikeusrikkomuksesta maassa, joka on meidän liikekumppanimme Saudi-Arabiassa. Tietystikin on myönteistä, että meillä on hyvät taloudelliset ja myöskin poliittiset suhteet Saudi-Arabian. Se on aivan totta, mutta aivan yhtä lailla tärkeää on huomauttaa siitä, mitä maassa on tapahtunut. Ali Muhammad al-Nimrin tapaus on ihmisoikeus, li, ihmisoikeusrikkomus. Lisäksi on loukattu lasten oikeuksien yleissopimusta ja myöskin arvimaailman lasten oikeuksien sopimusta on loukattu. Kuoleman tuomio, joka langetettiin Al-Nimrille, on vastoin kaikkia meidän arvojamme. Meidän täytyy taistella hänen teuttamistaan vastaan. Vuodesta 2014 eteenpäin kuoleman tuomioiden määrä maassa on vain kasvanut, eikä meidän pidä sulkea silmiämme tältä. Edustaja Veosia, yksi minuutti. Saudi-Arabian rooli, epävakauttava rooli vaikuttaa tällä alueella Jemenissä ja myös muualla terroristijärjestöjen kautta. Se äh, vaikuttaa myös vähemmistöihin, naisiin, siirtotyöläisiin. He kärsivät syrjinnästä ja väkivallasta. Kyse on keskiaika elävästä maasta. Ali nimr on symboli kaikesta tästä. Häntä on kirjoitettu pidätet, äh, pidätyksessä ja hänet on tuomittu näissä barbarissa olosuhteissa. Hänen rikoksensa oli se, että hän oli riittävän rohkea ja osoitti mieltään oikeuksien puolesta. Ja hän on myös setänsä veljenpoika. He ovat molemmat shioja. Tästä syystä hänet mestataan ja ristiinnaulitaan. Ihmiset katsovat toisaalle. YO väistää omaa vastuutaan. Ranska ja Yhdysvallat äh, toteavat, että ovat Saudi-Arabian hyviä liittolaisia. Ali al-Nimr ei saa kuolla. Me emme voi olla hiljaa. Euroopan unionin on reagoitava ja vaadittava armahdusta Ali al-Nimrille. Kiitos. Edustaja Durand. Merci, madame. Kiitos, äh, puhemies. Tämä 20-vuotias äh, mies äh, aitan tappaa barbarmaisella tavalla. Tämä on hyvin kyynistä ja välinpitämättömyyttä, kun me suhtaudumme tällä tavalla tähän diktaattoriin, joka näin räikäisesti loukkaa ihmisoikeuksia, kansainvälisiä lasten oikeuksien sopimuksia. Välinpitämättömyys ja Saudi-Arabian raha on johtanut siihen, että demokratiaa voidaan täällä polkea, kun vain saadaan sieltä öljyä ja käydään kauppaa. Eurooppa ei ole pelkkä markkina-alue. Euroopan täytyy pitää kiinni arvoistaan. Euroopan täytyy, ei pidä tässä uhrata arvojaan tällaisen diktatuurin edessä. Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin täytyy suureen ääneen tuomita Saudi-Arabia. Siellä kirjoitetaan lapsia ja tuomitaan heitä kuolemaan ja meidän täytyy vaatia armahdusta hänelle. Samaan aikaan meidän täytyy vaatia, että Saudi-Arabia perustaa tutkintavaliokunnan tutkimaan kirjoitustapauksia ja varmistamaan sitä, että yksilönvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan tuossa maassa. Kiitos. Edustaja Pospisil, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Haluaisin todeta, että olen yhtä mieltä niiden puhujien kanssa, jotka ovat tuominneet tämän nuoren arabimiehen määrätyn murhan. Kysymys voi olla rangaistuksesta 2000-luvulla. Rangaistus ei voi näyttää tältä, että joltakin äh, katkaistaan pää ja sitten laitetaan ruumis mätänemään ristille. Tämä on oikeusmurha eikä mitään muuta. Hän vain ilmaisi poliittisen mielipiteensä, hän vaati sananvapautta omassa maassaan. Häntä rankaistaan siitä, että hän on sialainen ja että hänen eh, setänsä on tunnettu toisinajattelija. Me emme voi nähdä Saudi-Arabiaa tasavertaisena kumppanina. Me emme voi sulkea silmiämme. Me emme saa sanoa, että eh, valitettavasti vain teloitusten lukumäärä on lisääntynyt. Tänä vuonna niitä on ollut 102 lapsia, ulkomaalaisia teloitetaan ilman, että on mitään takuuta oikeudenmukaisista puolueettomista oikeudenkäynneistä. Norjassa tehdään kolmeksi teloituksia maailmassa. Tämä täytyy lopettaa. Ähm. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Gomes. Puhemies. Ali Mohamed Al-Nimrin kuolemantuomio mestaamalla ja ristin naulitsemalla on keskiaikainen julma tuomio Saudi-Arabiassa. Ihmisiä vainotaan kansalaisoikeuksien puolustamisesta. Tämä ei millään tavalla vastaa kansainvälisiä standardeja. Korkeaedustaja Mogherini ja jäsenvaltiot joutuvat julkisesti toteamaan vihastuksensa tuomitsemisen, kun Saudi-Arabia ei alkeellisimpiakaan ihmisoikeusstandardeja noudata. Tämä on barbaaria. se ei käy päinsä, että toimimme ikään kuin kaikki olisi hyvin. Tämä heijastuu myös energia- ja kauppakysymyksiin, kehityskysymyksiin. Emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan unionin hallitukset toimivat ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämähän on rikoskumppanuutta. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja. Seuraava puhujamme on edustaja Demesmaker. Thank you. Kiitos puhemies. Kun nuori 17-vuotias pidätetään, häntä kirjoitetaan, hänet toimitaan mestattavaksi ja melkein ristinnaulottavaksi. Tällaiset käytänneet eivät minun mielestäni voi olla yhteensopivia YK ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajan kanssa. Pikemmin tämä kuulostaa Daeshilta tai Al-Qaidalta. Yhtenäisyydet eivät vielä lopu, eivät vielä lopu tähän. 70-luvusta lähtien Saudi-Arabia on käytänyt kymmeniä miljardeja öljydollareita tuhotakseen pluralistisen islamin maassa. Tänä päivänä moskeijoissa Marokosta aina Pakistanin Indonesian saakka sufeja, eli maltillisia sunneja shioja, kohdellaan kuin keretteläisiä, ja tämä saudivahabismin innoittama terroristijärjestöt, kuten al Daesh ja Nusra, ovat tämän saman ideologian perillisiä. He ovat länsimaiden vastaisia, he vastuussa pluralismia ja naisten oikeuksia ja kaikkea nykyaikaista Parlamentti on aina ollut tiukka Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen suhteen. Samaan aikaan ystävällismieliset valtioiden hallitusten johtajat ovat aivan liian helposti ostettavissa Saudien öljydollareilla. Samalla he allekirjoittavat Ali Muhammad al-Nimrin kuolemantuomion, mutta eivät kyllä minun nimissäni. Hänet täytyy vapauttaa, hänet täytyy armahtaa. Edustaja Telitska. Uh, uh, Puhemies, komission jäsen. Täällä on todettu, että Saudi-Arabia on tärkeä maa lähi Uskon, että me olemme yhtä myöskin rauhanprosessin tavoitteista ja että on tarvetta ja intressejä tehdä yhteistyötä monissa asioissa. On kuitenkin myös todettu, että Saudarabian ihmisoikeuksien tilanne on traaginen ja tämä on yksi asia jälleen kerran, joka kuvastaa tilannetta. Presidentti Hollande puhui hyvin voimakkaasti maan puolesta, jolla on perinteisesti läheiset yhteydet Saudi-Arabiaan, ja hän puhui voimakkaasti Arabian puolesta, mutta yksi asia, jota minä olen kaivannut, on selkeä lausun, lausuma Rova Mogherinilta. Meidän pitäisi kaikki olla yhtä mieltä siitä, että tämä on asia, jossa odotamme, että Rova Mogherinilla on tiukka linja. Asia, josta odotamme, että jos tämä ihmisoikeustilanne jatkuu, EU reagoi voimakkaasti sen sijaan, että puhutaan vain yhteisistä asioista. Kiitos, edustaja Lyjärik. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies, niin kuin kaikki minäkin katson, että emme voi vain virallisesti protestoida. Kaikki EUn toimielimet joutuvat tekemään kaikkensa, jotta estämme Ali Annimrin mestauksen Yli sata teloitusta Saudi-Arabiassa on pantu täytäntöön viime vuosien aikana. Saudi-Arabia äh, vie meidät aivan toiseen aikakauteen, barbaariuden aikakauteen. Me emme voi olla tässä hiljaa ja rikoskumppaneita. Meidän täytyy ponnekkaammin toimia ja äänekämmin toimia niin, että tietty yhteistyö asetetaan kyseenalaiseksi. Myös kauppasopimukset on katsottava uudelleen. kun ajatellaan ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajuutta, joka on nyt tällä maalla YKssa, meidän täytyy vedota Ali Arnimren hengen pelastamisen puolesta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Valenciano. Kiitos puhemies. Saudi-Arabia tulee teloittamaan äh, nuoren miehen, joka teki rikoksen 17-vuotiaana. Tänä vuonna Norjavessa on teloitettu 130 ihmistä. Tämä on hirvittävä kohtalo, joka kohtaa Alia. Jos me emme korota ääntämme hänen vapauttamisensa puolesta. Tämä parlamentti ei voi välittämättä, olla välittämättä viestiä Saudi-Arabian hallitukselle, että tämä toiminta on epäinhimillistä. Kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun me olemme käsitelleet kiireellisenä Raif Badawin tapausta, jonka vapauttamisen puolesta olemme puhuneet, tämä parlamentti tulee myöskin kortamaan äänensä Ali Muhammad al-Nimrin puolesta. Sorviran hallituksen täytyy ottaa huomioon tämä. Me emme tule hyväksymään sitä, että he jatkuvasti olette viattomia ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka taistelevat vapauden puolesta. Näin päättyivät edustajien puheenvuorot. Tällä kertaa emme käytä menettelemään puhujalistaa. Jäänkin nyt edustajan, anteeksi komission jäsen Nilisille puheenvuoron. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvon jäsen, että kiitoksia siitä, että otitte esiin Ali Mohammed al-Nimrin tapauksen. Kuten kaikki tiedämme, Saudi-Arabia on tärkeä Euroopan unionin kumppani. Mutta kuten monet muutkin, olemme olleet huolissamme kuoleman tuomioista, joita on langitettu Saudi-Arabiassa mukaan luettuna saudi tuomioistuminen päätös alkuvuodesta. Al-Nimri oli alaikäinen, kun hänet vuonna 2012 pidätettiin osallistuneesta rikollisjärjestön toimintaan ja osallistumisesta maan itäosassa järjestettyyn mielenosoitukseen. Hänen tapaustaan olemme seuranneet ja muutenkin ihmisoikeustilannetta Saudi-Arabiassa tarkalleen. Ali al-Nimrin tuomio ja rangaistuksen laatu ovat suuri huolenaihe EUlle. Lisäksi tämä tuomio selkeästikin on aivan suhteeton, kohtuuton. Haluamme käydä läheistä yhteistyötä Saudien kanssa Riadissakin. Meidän Riadin valtuuskuntamme tai edustustomme on pyrkinyt välittämään Saudi-viranomaisille meidän vahvan näkemyksemme siitä, että hänen tuomionsa on kohtuuton suhteessa. Ja myöskin kun on kyse tuomion täytäntöönpanosta. Ja olemme vaatineet, että Al-Nimrin tuomio tutkittaisiin uudelleen, otettaisiin uudelleen esiin. Jälleen kerran olemme että periaatteisen kantamme, joka liittyy kuomion tu- kuoleman tuomioon. Lisäksi olemme erittäin huolissamme kuoleman tuomion yhä, use- uha, yhä useammasta käytöstä tuomion tapauksista. Saudi-Arabiassa varmasti ei ole vähimmäistandardeista pitäisin kiinni mukaan luettuna se, että alaikäisiä ei tuomittaisi kuolemaan ja lisäksi haluamme käydä rakentavaa ihmisoikeusvuoropuhelua jatkossakin Saudi-Arabian kanssa. Kuoleman tuomioita on pistetty täytäntöön ennätysmäärä Saudi-Arabiassa. Tuomion, kuoleman tuomioita langetaan useammin yhä lievemmistä rikoksista, kuten huumerikoksista. Tietystikin jatkossakin tulemme vaatimaan, että Saudi-kumppanimme keskeyttää kuoleman tuomioiden täytäntöönpanon ja uudelleen tarkastelee tuomioistuinten päätöksiä. Voin vakuuttaa teille jälleen kerran, että jatkossakin me tulemme seuraamaan Al-Nimrin tapauksen edistymistä ja ilmaisemme jatkuvasti EUn huolen tämän asian suhteen kaikkia soveltakanavia käyttäen. Kiitän komission jäsentä loppupuheenvuorosta ja pyydän anteeksi sitä, että edustajat kutovirta ovat saapuneet tänään kovin äänekkäästi kun saliin saapuu noin 700 jäsentä. Tietysti pieni melu on hyväksytty, mutta tämä oli hiukan liikaa. Olimme hiukan epäkohteliaita ja pyydänkin anteeksi tätä. Hyvät edustajatoverit, pyydän, että istuudutte. Tai jos joku on tulossa sisään, niin tulisi saliin hiljaa. Meillä on kahdeksan päätösmaa esitystä. Tästä asiasta keskustelu on päättynyt ja äänestys tapahtuu nyt keskustelujen jälkeen. Nyt pidämme lyhyen tauon ja sitten palaamme äänestykseen. Pyydän kaikkia istuutumaan, että voimme aloittaa äänestykset. Tulemme äänestyksiin, mutta ensin Rova Zuberilla on työllisyyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Senhor, senhora Presidente, tenho uma, um ponto de... Puhemies, minulla on työjärjestyspuheenvuoro säännön 1.3.0 mukaisesti kun suullisten kysymysten määrä on rajoite, rajoitettu, niin tämä on väärin, koska siinä rajoitetaan myös jäsenten mahdollisuuksia tehdä poliittista työtä. On perusteltava kiireellisyys ja tämähän on mahdotonta hyväksyä. Eilen juuri sain kirjeeni hallinnolta, jossa minun kysymykseni hylättiin, koska katsottiin, että se ei ole riittävän kiireellinen. Kyse oli kom- kysymyksestä komissiolle. Miten byrokraatit voivat päättää, onko joku aihe ki- riittävän kiireellinen vaikka ei, jos me itse katsoo, että kysymys on kiireellinen? Parlamentin yksiköiden tulisi tukea MEPien työtä. He kenties tässä nyt estävät meidän työtämme. Zuber. Hyvä kollega Zuber, kiitos puheenvuorosta, mutta haluaisin muistuttaa että eivät byrokraatit päättäneet asiasta, vaan tämän parlamentin täysistunto. Viime vaalikaudella se päätti, että rajoitetaan kirjallisten kysymysten lukumäärää. Tämä on siis fakta. Kysymys ei ollut byrokraattien päätöksestä, vaan täysistunnon tekemästä päätöksestä. Tulemme nyt äänestyksiin. Ensimmäinen on todettava, että eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko siihen kommentteja? Ei.